Well, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Myös kilpailu ekan valiokunnan pysyvän kilpailutyöryhmän puheenjohtaja. Toivon voivan nyt työssä. Täältä ne, jotka ovat päivän keskustelua seuranneet, ovat saaneet sen erittäin vankan viestin, joka tulee kaikista kysymyksistä että Euroopan parlamentti antaa voimakkaamman tukensa oikealle reilulle kilpailulle. Neutraalille tasapuoliselle puoluttomalle kilpailusääntöjen täytäntöönpanolle, mutta myös selkeälle kuvalle siitä, miten kilpailupolitiikkaan pitäisi helpottaa koko joukkoa muita politiikka-alueita. Olen kiitoksen velkaa teille kärsivällisyydestäni, koska monissa kysymyksissä en pystynyt antamaan tarpeeksi konkreettista vastausta, vaan me toivottavasti palataan näihin kysymyksiin. Ja toivottavasti nyt ymmärrän tätä. Olen pyrkinyt tuossa tämän, mitkä ovat arvon ja periaatteeni. Tämä voi olla yhteistä pohjaa seuraavat neljä vuotta. Mutta viesti, joka ihmiset tästä kolmesta saavat, voisi olla, mitä mahdollisuuksia, mitä, mitä lupava kilpailupolitiikka voi olla kasvun työpaikkojen investointien kannalta. Ihmiset ovat toivottavasti myöskin huomioineet, miten paljon digitaalinen talous merkitsee kansalaisille päivittäin ja miten tärkeää, että tässäkin on vapaata kilpailua eikä vääräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Kuluttajalle on tärkeää, on se tietokoneellekin tärkeää. Niillä on oma elämä ainakin oma, omalla tietokoneella, niin monen pitäisi kertoa tätä, mutta valmistellessani olen oppinut paljon lyhennyksiä tämä, tämä tupla irlantilainen ja hollantilainen voileipä. Ja, ja sitten törmäsin näihin ikkunaan, puite, äh, puite, päätöksä ajattelin, miten ovella tämä voi ollakaan, mikä ovella juttu se voi oikein ollakaan, mikä periaate tässä ikkunan raamipäätöksessä, mutta kysymys oli päätös, joka koski ikkunan raameja, koska näiden raamien tekijöille – on ollut Ja se sopivat äh, raamien hinnoista. Joten oli kirjallisesti ikkunan raami päätös. Ja se tuli valtavat sakot neljälle yritykselle. Ja tämä kokemuksen jälkeen oli nöyrää ihmistä. Mutta mikä minua auttaa se, miten lupaavaa yhteistyö voisi olla. Tässä on kysytty kilpailun rajoista, lainsäädännön säätelyn rajoista, joka osoittaa, miten paljon voi saavuttaa, jos työskentelee muodollisesti, epämuodollisesti parlamentissa ja komissaarina tällä alueella useamman kerran olen sanonut, Lupaan tehdä niin. Olen kahden papin tytär Tanskan valtionkirkon. Ja yksi heidän hyveistä oli, että pitivät kaikkia tervetulleina. Sen sijaan että ikäviä asioita niistä, jotka eivät tulleet. Ja toivotan tervetulleeksi ne, jotka saapuvat tänään. Because I, I think it shows the dedication. Se omistautumista. Sitä teillä on. Yksi toiveeni vielä on, että e, paljon ei ole hukkunut käännöksessä. Olen yrittänyt puhua selkeästi ja kiitän tulkkeja. Toivottavasti ovat tehnyt minusta vielä selkeämmän työssäni. Kunnianarvoiset jäsenet, puheenjohtaja. Kiitos kärsivällisyydestä. Paljon kiitoksia. Thank you to Margaret West. Me kiitämme äh, Margaret äh, Westeria. Kiitoksia kollegat. Kokous päättyy ja puolen tunnin kuluttua järjestämme arviointikokouksemme suljetuin ovin. Kiitos, kokous on päättynyt.